Okay, dear colleagues, please may I... Hyvät kollegat, käykää paikoillenne. Varmaan voimme hyväksyä esityslistan, jos kukaan ei vastusta. Kiitoksia. Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Michael Noonan, joka on Irlannin valtiovarainministeri. Hän on tullut käymään taloudellista vuoropuhelua ja keskustelua valiokuntaamme koskien Irlannin tilannetta ja eurooppalaisen hallinnon tulevaisuuden näkymiä. On hienoa, että olet paikalla. Kuten tiedätte, vuonna 2010 Irlanti kärsi kriisistä, mutta se on sen jälkeen toipunut hienosti. Vuonna 2013 maa pääsi eroon tukiohjelmasta, jossa mukana olivat IMF, komissio ja EKP. Ja sitten tämän vuoden kesäkuussa se pääsi pois liikavelkaa ohjelmasta ja Irlanti on kasvanut nopeimmiten euroalueella 2014-2015 ja tiedämme myöskin, että Brexit-tilanne luo nyt epävarmuutta ja se voi haitata talouden toipumista. Eli tämäkin lisää epävarmuutta meille kaikille, mutta erityisesti Irlannille. Ja tämä on varmaan yksi asioista, joista nyt tänään keskustellaan. Ja pidemmittä puheitta annankin sitten valtiovarainministerille puheenvuoron. Ja sen jälkeen sitten kysymyksiä ja vastauksia. Olkaa hyvä. Honorable members. Arvoisat jäsenet, hyvää iltapäivää. Kiitos Roberto näistä tervetuloa sanoista. Haluan kiittää valiokuntaa kutsusta tulla keskustelemaan talouden ohjauksesta Euroopan unionissa ja Irlannin taloudellisesta rahoitustilanteesta. Irlanti on kulkenut pitkän tien elpymisen tiellä viime vuosien aikana. Kun astuin virkaani maaliskuussa 2011, julkisen sektorin alijäämä vuonna 2010 oli 32 prosenttia BKT. Ja jopa pankkisektori tästä poislaskettuna oltiin yli 12 prosentista nyt alijäämän ennustetaan olevan vain 0,4 prosenttia BKT vuonna 2017. Maaliskuussa 2011 Irlanti ei enää saanut lainaa avoimilta markkinoilta. Olimme riippuvaisia EUn IMFn ohjelmalainoista. Ja silloin joukkolainat, joukkolainojen tuotto oli 14 prosentissa vuonna 2011 ja viime kuussa velanhoitovirasto liikkeelle laski 10 vuoden joukkolainoja 0,495 prosentin korolla ja valtion velkasitoumukset ovat nyt negatiivisella tuotolla. Maaliskuussa 2011 työttömyys oli 14,3 prosentissa ja äh, huipputaso oli 15 prosentissa tammikuussa 2012. Tällä hetkellä luku on 7,7 prosenttia. Irlannin talous kasvaa vahvasti, vahvasti tulevina vuosina finanssipolitiikan neuvosto ennustelee, että BKT kasvaa 4,2 prosenttia vuonna 2016 ja 3,5 prosenttia vuonna 2017. Kaksi miljoonaa ihmistä tekee tällä hetkellä työtä Irlannissa ja jäädään vain hieman vuoden 2007 huippuvaiheesta. Ennusteet ovat, että tämän lisäksi 43 000 ihmistä pääsee töihin vuoden 2017 loppuun mennessä. Kolmannen neljänneksen BKT-kasvuluvut osoittavat euroalueella, että edelleenkin elpyminen on käynnissä, vaikkakin varsin vaatimattomaan tahtiin. Elpymistä on tukenut myötätuuli tällä hetkellä, erityisesti matala öljyn hinta ja myös matala euron ulkoinen arvo. Kuitenkin epävarmuustekijöitä on nyt näkyvissä ja myötätuuli vähenee. Ja erityisesti yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen tulos aiheuttaa epävarmuutta. Kun elpyminen on näin hidasta ja seurannaisvaikutukset vielä vaikuttavat kriisin jäljeltä, matala inflaatio, korkea työttömyys ja mahdolliset vaikutukset, joita tässä, tällä Brexitillä on, johtavat siihen, että haasteet ovat suuria, emmekä voi olla itse tyytyväisiä. Julkistalous Irlannissa on, oli kestämättömällä pohjalla. Olimme riippuvaisia IMFn EUn ohjelmasta. Olemme rakentaneet uudelleen verotuspohjan ja investoineet julkisiin palveluihin. Äh, keskeinen oletus finanssipolitiikasta vuoden 2017 budjetissa oli, että pääsemme 0,9 prosentin alijäämään BKT-luvuissa ja suunta jatkuu kohti 0,4 prosenttia vuonna 2017 pyrimme rakenteelliseen tavoitteeseen, joka olisi 0,5 prosenttia BKTstä. Nykyoletusten mukaan toivomme, että pääsemme tähän finanssipolitiikan tavoitteeseen niin, että vuonna 2018 olemme tasapainoisessa budjetissa. Velan suhde BKT on tänä vuonna oletettu olevan 76 prosenttia ja se on keskiarvon alapuolella EU-ssa. Eli selvästi olemme saaneet edistystä aikaan. Velkatavoite on 45 prosenttia ja tähän päästään 20-luvun puolivälissä. Myös iskun vaimentimia tässä yhteydessä parannetaan. Julkinen rahoituksen tilanne on nyt kestävämmällä pohjalla ja olemme myös julkisia palveluja voineet tällä tavalla suunnitella kestävälle pohjalle myös tuleville vuosille. Jotkut teistä tietävät, että ennaltaehkäisevä osa äh, finanssipolitiikassa tässä vakaus- ja kasvusopimuksessa varmistaa sen, että äh, julkiset menot on rahoitettu kestävällä tavalla ja ne erotetaan äh, suhdanne riippuvaisista satunnaistuloista. Näin voimme saada vahvistaa kasvua ja vakautta ja muutokset totta kai olla tervetulleita. Markkinareaktiot ovat olleet myönteisiä. Jotta tämä kehitys jatkuu, niin täytyy jatkossakin olla varovaisia silloin, kun suunnittelemme julkisen talouden rahoitusta ja kilpailukykyyn pyrkivää politiikkaa. PKT-luvut voivat olla varsin volatiileja Irlannissa. Tämän näimme muutama kuukausi sitten, kun puhuttiin 26 prosentin kasvuvauhdista vuodelle 2015. Tämä 26 prosentin kasvuvauhti oli huomattavasti vahvempi kuin aiempi arvio, joka oli 7,8 prosenttia, ja sitä vääristää monikansallisten yritysten toiminta vahvasti. Tälle on lukuisia syitä, ja on hienoa, että on mahdollisuus kertoa näistä. Tiedän, että olette hyvin kiinnostuneita tästä aiheesta. Tämä johtuu pitkälti harvojen suurten monikansallisten yritysten toiminnoista ja tiettyjen poikkeuksellisten tekijöiden vaikutuksesta Irlannin taloudessa. Nämä tekijät äh, sisältävät muun muassa yrityssektorin tiettyjen omaisuuserien uudelleenjärjestelyt ja taseen uudelleenluokittelut. Nämä vaikuttavat Irlannin BKT-lukuihin Muun muassa mm, sopimusvalmistuksen vaikutukset täytyy muistaa. Meillä on Irlannissa monikansallisia yrityksiä, jotka tekevät tuotteita kolmansille yrityksille ulkomailla, mutta nämä kuitenkin kirjataan Irlannin kauppataseeseen äh, sovittujen standardien mukaisesti. Myös äh, tekijänoikeuksien ja patenttien siirtäminen Irlantiin vaikuttaa tilanteeseen. Ähm, Royaltien vaikutus näkyy myös BKTssä. Sitten on tuotu myös uusia lentokoneita Irlantiin eh, kansainvälistä leasing-toimintaa varten ja tämä vaikuttaa tilanteeseen. Nämä eivät kuitenkaan heijastu reaalitalouteen eh, e- eivätkä tilanteeseen paikan päällä ruohonjuuritasolla. Ne toki lisäävät investointeja ja nettovientiä, mutta pitää muistaa, että ne eivät vaikuta työllisyyteen eivätkä vauraustilanteeseen Irlannin kansalaisten näkökulmasta. Näyttäisi siltä, että nyt elpyminen jatkuu vahvalla tavalla. Meillä on indikaattoreita, kuten esimerkiksi kuluttajien kulutusluvut, verotustrendit ja työmarkkinakehitys. Me seuraamme tätä kehitystä ja pyrimme hyvin realistiseen 3-4 prosentin kasvuvauhtiin. Jo alkuun mainitsin lukuiset ulkoiset haasteet ja nyt aivan erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen tuloksesta. Aivan niin kuin budjettipuheessani totesin, yhdistyneen kuningaskunnan Brexit-päätös aiheuttaa meille vakavia haasteita. Kyse on todellisesta talousriskistä Irlannin tapauksessa. Noin 16 prosenttia Irlannin viennistä äh, viedään yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja 40 prosenttia kotoperäisten yritysten viennistä suuntautuu sinne. Äh, Irlanti on yhdistyneen kuningaskunnan viidenneksi suurin vientimarkkina. Puhumme noin 1,2 miljardista Mm, viikkotasolla. Kyse on 400 000 työpaikasta. Talousnäkymien heikkeneminen yhdistyneen kuningaskunnan äänestystuloksen takia on johtanut siihen, että kasvuennustetta on alennettu 3,5 prosenttiin, mutta tämä totta kai riippuu loppujen lopuksi siitä sopimuksesta, jonka EU ja UK tekevät. Nyt ei ole vielä mahdollista ennustaa tulosta, mutta pyrimme minimoimaan kaikki haitalliset heijasten vaikutukset. Paras tulos Irlannille olisi, että yhdistynyt kuningaskunta olisi edelleenkin läheisessä yhteydessä unioniin. Me emme halua mitään tiukkaa rajaa Pohjois-Irlannin suuntaan puhumme kuitenkin yhteistaloudesta saarellamme. Irlannin näkökulmasta olisi hyvä, että yhteinen matkustusalue säilyy ja myös yhteiset työmarkkinat säilyisivät. Onpa sitten lopullinen sopimus minkälainen tahansa, niin tiedämme, että Brexit aiheuttaa riskin Irlannin taloudelle. Eilinen tutkimuskin osoittaa, että Irlannin BKT on noin 2,25-3,75 prosenttia pienempi kuin mitä se muutoin olisi, jos tätä äh, Brexitia ei tapahtuisi. Tilannetta on hallinnoitava huolellisesti ja on ryhdyttävä myös täsmätoimiin tiettyillä talouden aloilla. On otettava käyttöön puskureita ja turvaverkkoja, niin kuin jo mainitsin, jotta voimme varautua taloudellisiin shokkeihin jatkossa. Yksi tehokas keino on valvoa julkisen rahoituksen tilannetta budjettiprosessin myötä. Meidän on toimittava vastuullisesti ja toteutettava varovaista finanssipolitiikkaa. Viimeisimmässä budjetissani pyrimme poistamaan budjettialijäämän, saamaan tasapainoisen budjetin vuonna 2018 ja sen jälkeen pääsemään ylijäämäiseen budjettiin. Tämä varovainen lähestymistapa auttaa meitä jatkossa. Sitten muut asiat, eli Euroopan unionin taloushallinto. Tatran kokouksessa viime viikonloppuna puhuin finanssipolitiikan säännöistä, ja minä hyväksyn periaatteessa nämä säännöt. Ne ovat tärkeitä rahaliitossa, jotta voidaan puuttua vapaamatkustajaongelmiin. Ja ainakin tavallisina aikoina näillä säädöillä säädöksillä voidaan vaikuttaa korkeampiin elinstandardeihin. Irlanti on sitoutunut finanssipoliittisiin sääntöihin. Irlanti oli ainoa maa, joka liittyi tähän vakaus-, koordinointi- ja hallinnointisopimukseen kansanäänestyksen kautta. Kansalaiset tukevat näitä sääntöjä ja meillähän on nyt kokemusta talous- ja rahoituskriisistä. Ja nyt nämä säännöt jotka heijastelevat kasvoja vakaussopimuksen sääntöjä, ovat saaneet kansalaisten tuen. Iranin poliittinen järjestelmä on sisäistänyt nämä säännöt, ja tämä on tärkeää, jotta voidaan välttää aikaisempia virheitä, ja me ymmärrämme, että sääntöjen noudattaminen auttaa meitä pääsemään tähän tavoitteeseen. Mutta joskus Irlanti nähdään mallioppilaana, kun kyse on finanssipoliittisten sääntöjen täytäntöönpanosta Meillä oli ohjelma, joka panti täytäntöön 2008-2015. Ja osittain tämä pitää paikkansa, mutta tätä ei kuitenkaan voida pitää itsestäänselvyytenä. Mielestäni, kun ei ole riittävästi avoimuutta eikä ennustettavuutta, niin sekin on yksi piirre näissä säännöissä. Minun tapaani monet ovat huolissaan siitä, että nämä säännöt ovat liian monimutkaisia ja niistä on vaikea viestiä kansalaisille – ja etukäteen on vaikea ennustaa, miten sääntöjen noudattamista arvioidaan. Ja tämä on tärkeä kysymys poliitikoille. Rakenteellinen tasapaino, joka liittyy kasvu- ja ei ole kovin hyvin ymmärretty. Sitten on toinen kysymys, joka liittyy erilaiseen kohteluun, joka on tärkeä kysymys pienille jäsenvaltioille. Irlannissa olemme puolustaneet näitä sääntöjä ja selittäneet, miksi kannattaa noudattaa näitä sääntöjä. Mutta tämä on yhä hankalampaa, kun huomataan, että sääntöjä ei sovelleta järkevästi tai johdonmukaisesti. Ja toiset katsovat, että sääntöjä noudatetaan eri tavalla suurissa ja pienissä jäsenvaltioissa. Ja tämä on pienille jäsenvaltioille tärkeä kysymys. Ja vaikka on hyvä, että komissio viime vuonna uudisti kasvu- ja vakaussopimusta, nyt paremmin otetaan huomioon talouden olosuhteet ja annetaan hiukan joustavuutta investointeihin ja rakenneuudistuksiin. Kun vuonna 2013 olimme EUn puheenjohtajavaltio, EUssa oli pankki- ja rahoituskriisi. Edistystä on tapahtunut, kun teemme yhteistyötä neuvoston, komission ja parlamentin ja myöskin tämän valiokunnan kanssa. Pankki- ja rahoituspalveluiden puolella hankalat ja pitkät Neuvottelut johtivat siihen, että monista asioista saatiin aikaan poliittinen sopimus. Pankkiunionin perustasta sovittiin samoin kuin pääomavaatimuksista, yhteisestä valvontamekanismista ja myöskin mitä tulee pankkidirektiiviin. Muutkin asiat on saatu kuntoon tämän jälkeen, mutta on tärkeää, että me hoidamme nämä työt loppuun pankkiunionin osalta mahdollisimman pikaisesti. Sitten taloushallinnosta. Tupacista sovittiin Irlannin puheenjohtajakaudella ja myöskin Euroopan talouden ohjausjaksosta. Työtä on jatkettu näillä saroilla ja talous- ja rahoitushallinto on nyt kokenut suuria muutoksia jo viime vuosina. Ja meidän täytyy vielä analysoida näitä muutoksia, erityisesti kansallisella tasolla, jossa liikkumavara verokysymyksissä on rajallinen ja meidän täytyy selittää nämä asiat kansalaisillemme. Irlanti kuitenkin katsoo, että meidän pitää keskittyä monien uudistusten tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Meidän pitää toteuttaa nämä sen sijaan, että kehitetään uusia rakenteita. Odottelemme ensi keväänä komission valkoista kirjaa, mutta meidän täytyy pitää kiinni tavoitteistamme ja saada aikaan työpaikkoja. Instituutioiden ja mekanismien rakentaminen ei tässä auta. Paras tapa saada aikaan kasvua Euroopassa on se, että luodaan olosuhteet investoinneille ja työpaikoille. Tähän meidän täytyy keskittyä ja meidän täytyy jatkaa tätä työtä. Tänään ECOFIN-neuvostossa oli hyvä keskustella monista asioista. Esimerkiksi komissio esitteli uuden veropaketin. ei oikeudenmukainen, kilpailukykyinen ja vakaa yritysverojärjestelmä EU:ssa ja sen keskiössä on yhteinen yhdistetty yhtiöveropohjaehdotus. Se on hyvin monimutkainen ehdotus. Jokaisessa jäsenvaltiossa tällä hetkellä on erilaisia sääntöjä sen suhteen, mitä tuloa verotetaan, mitä vähennyksiä voidaan tehdä, millaisia luontoja voidaan myöntää. Ja muiden jäsenvaltioiden kanssa me katsomme nyt ehdotuksen yksityiskohtia. Irlanti on ollut aktiivisessa roolissa, mitä tulee kansainvälisen yritysverojärjestelmän uudistamiseen. Me olemme panneet täytäntöön OECDn suosituksia ja olemme olleet mukana tekemässä muutoksia EU-tasolla koskien veronkiertodirektiiviin. Maakohtainen raportointi ja OECDn tietojenkerro on edistynyt ja Irlanti tukee myöskin veron avoimuutta ja hallinnollista yhteistyötä. Ne ovat tärkeitä asioita, jotta voidaan puuttua globaaleihin ongelmiin, mitä tulee aggressiivisen verosuunnitteluun ja verovilppiin. No sitten vielä valtion tukikysymys. 30. elokuuta komissio julkisti tutkimuksessa tulokset koskien Applea ja sen verokohtelua Irlannissa – Meillä oli alusta pitäen selkeä kanta. Hallitus on täysin eri mieltä komission analyysin kanssa ja hallituksen oli pakko viedä tämä asia EU-tuomioistuimeen ja näin tehdään huomenna. Eli koska tätä asiaa vielä käsitellään tuomioistuimessa, en voi tämän enempää kommentoida tätä asiaa. Kiitos valiokunnalle kutsusta tänne tänä iltapäivänä ja nyt olen valmiina vastaamaan valiokunnan jäsenten kysymyksiin ja kommentteihin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia Michael tästä kattavasta alustuksesta. Sitten kysymyksiä. Meillä on tiukka aikataulu, eli neljä minuuttia ainoastaan. Eli puolitoista minuuttia korkeintaan kysymykseen. Ensimmäisenä Valts. Kiitos. Ministeri, kiitos siitä, että olette täällä taloudellisessa vuoropuhelussa meidän kanssamme tänään. Aloitan eh-, ehkä keskeisemmällä kysymyksellä, vaan asia, joka liittyy makrotaloudellisiin näkymiin teidän maanne tapauksessa. Viimeisin raportti ohjelmakauden jälkeen, joka komissio julkaisi syyskuussa, tunnustaa Irlannin vaikuttavan menestyksen – se erinomainen esimerkki taloudellisesta elpymisestä sen jälkeen, kun rahoituskriisi vaikutti siihen voimakkaasti. Mitä ovat tärkeimmät asiat teidän kannaltanne, mitä teidän taloudellisen opetuksen tieltänne ovat sellaisia, että ne voisivat olla esimerkkejä myös muille jäsenvaltioille? Mitäkin te olitte tehneet eri tavalla ja mitkä teidän mielestänne ovat tärkeimmät toimenpiteet, joihin te olette ryhtynyt tähän mennessä. Käytin vain minuutin, joten teillä on riittävästi aikaa vastata kysymyksiini. Kiitos. Well, we were Niin. Maaliskuussa 2011 me olimme olleet ohjelmassa mukana edellisestä vuodesta ja meidän piti ottaa omaksi ohjelma Irlannissa myöskin väestön piti ottaa se omakseen, kun se oli äärimmäisen vaikeaa ihmistä tekemään uhrauksia, mutta ei tärkeää, että tämän omakseen ja sen jälkeen oli tärkeää noudattaa sitä, se oli yhtä tärkeää. Koska olosuhteissa, jossa, jossa tällainen ohjelma ei pitäisi poiketa siltä, koska muuten ei päästä määränpään, oli hyvin tärkeää pitää kiinni ohjelmasta sen jälkeen – itse toimenpiteet olivat tärkeitä. Nimenomaan tällaiset finanssipoliittiset korjaukset, noin keskimäärin 20 prosenttia julkisen sektorin palkoista, mikä tapahtui yhteistyössä ammattiliittojen kanssa, joka oli huomattava poliittinen saavutus ja myöskin huomattava toimi nimenomaan eh, tällaisessa työmarkkinaosapuolten toiminnassa. Ja sillä on ollut huomattavia vaikutuksia. Sen lisäksi me, me pystyneet tekemään kovinkaan paljon kysynnän puolella, koska keinisäinen malli ei toiminut. Lisäämällä siis verotusta ja tekemällä leikkauksia menoja vaativiin ohjelmiin, minkä seurauksena me keskitymme pitkälti uudelleen järjestelyihin nimenomaan talouden toimintavalla puolella ja se on toiminut Venäjän kannalta erittäin hyvin. Meillä oli tällainen rinnakkaisohjelma, jonka Ilonin hallitus järjesti jonka kautta taloudessa sektorikohtaisesti pyritään määrit, pyrittiin määrittelemään virheitä eri sektoreilla. Ja monet tuli aloja, jotka olivat tulleet kilpailukyvyttömiksi ja me leikkasimme, leikkasimme ALV, miksi matkailusektorilta ja matkailuala, joka siis on kysymyksessä tässä, oli, sai tukea lisää. Se toipui nopeasti tämä kautta matkailuteollisuus, joka koskee myöskin vähemmän vauraita <clears throat> osia Irlantia. Ja nämä on ollut tärkeä, Me olemme keskittyneet myös vahvuuksiimme, matkailu, esimerkiksi samoin myöskin maatalous. Ja ne ovat menettäneet suosiota, mutta tiedät ovat muutoksia. Olemme pyrkineet saamaan lisäresursseja investointeja varten ajatellen, että finanssipoliittista korjau, korjausta, näiden leikkauksia budjettiin, joka liittyy investointipääomaan, investoimaan eri infrastruktuureihin, ja nyt tämä on ollut hyvin tärkeää. Tämä on ollut välttämätöntä ajatellen sekä sosiaalista että taloudellista infrastruktuuria. Kiitoksia. Tämäkin oli tärkeä osa tätä keskustelua. Sitten Anneli Stotseroksi. Kiitos oikein mielenkiintoisista kommenteista. Minulla olisi kolme pikaista kysymystä. Ensinnäkin mainitsitte mahdolliset kelteiset vaikutukset Irlannin talouteen tästä Brexit-äänestyksestä. Jos käy niin, että minkäänlaisia kauppajärjestelyjä ei ole EUn ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä, niin totta kai tämä vaikuttaa myös Irlantiin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että brittihallitus painostaa meitä juuri tähän suuntaan oman lähestymistapansa takia. Tämä on jonkinlaista nollasummapeliä heidän mielestään niin, että jotkut voittavat, jotkut häviävät kun taas jos pääsisimme hyvään sopimukseen, niin siinä tunnustaisimme sen, että olemme riippuvaisia toinen toisistamme. Irlanti on äh, eri, erityisessä asemassa. Se voi vaikuttaa yhdistyneen kuningaskunnan hallitukseen niin, että löytäisimme jonkinlaisen yhteistyöhön perustavan lähestymistavan. Puhemies Irlannissa on todennut, että tässä täytyy huomioida eri sidosryhmiä, kansalaisyhteiskunta, yritysjohtajat ja niin edelleen. Tämä näyttää toimivan varsin hyvän, voit, hyvin. Voitteko kertoa tästä enemmänkin? Yhdistyneessä kuningaskunnassa tällaista järjestelyä ei ole. Irlannissa kuitenkin on hyviä kokemuksia. Mainitsitte Apple-tapauksen. Ymmärrän, että ette voi puhua siitä aivan vapaasti tällä hetkellä, mutta varmasti tarvitaan uudistuksia kansallisiin verosääntöihin niin, että ne olisivat selkeämpiä. Parlamentti on pitkään vaatinut tätä CCCTP-ehdotusta. Myös kollega viime vuoden mietinnössä tätä penäsi. Se, että nyt yksityiskohtaisesti olette perehtyneet tähän yritysveroehdotukseen, voisitteko kertoa näistä periaatteista hieman? Well, thank you very much. Uh, Brexit is quite... Kiitos. Brexit on Irlannille varsin huolestuttava. Tässä on oikeastaan kolme erillistä politiikan osaa, johon se vaikuttaa. Ensinnäkin pohjoisen ja etelän väliset suhteet Irlannin sisällä. Me emme halua tiukkaa rajaa, kovaa rajaa Irlannin ja unionin välille, niin että se olisi sitten Dublinin lentokentästä 40 kilometrin päässä tämä raja. Tämän takia haluamme säilyttää myös yhteiset työmarkkinat ja yhteisen matkustusalueen. Ne ovat olleet voimassa satoja vuosia. Ne on myös kirjattu Irlannin lainsäädäntöön silloin, kun vuonna 1923 itsenäistyimme. Ja tämä on kirjattu myös moniin muihin lakeihin. Sitten täytyy muistaa, että kauppavaihto 1,2 miljardia joka viikko. Eli tämä on hyvin tärkeä seikka. Ja sitten vielä laajempi yhteys, eli riippuen siitä, onko yhdistynyt kuningaskunta unionissa sisällä vai ulkona. Me voimme jossain määrin vaikuttaa yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja esimerkiksi kaupan perusteella, kahdenvälisen kaupan pohjalta voimme vaikuttaa molempiin suuntaan, mutta toistaiseksi meillä ei ole juurikaan neuvottelukantoihin paljonkaan sanomista miten nämä neuvottelut sitten muotoutuvat unionin ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Totta kai olemme jatkuvassa yhteydessä ja teemme parhaamme myös ministeritasolla. Tunsimme edelliset ministerit ja tunnemme myös nykyiset ministerit. Tämä mainitsemanne puhemiehen äh, tekemä työ. Siinä ensimmäinen kokous järjestettiin Dublinin linnassa ja DUP-puoluehan on Pohjois-Irlannissa tärkeimmänä puolueena, ei kuitenkaan osallistunut tähän työhön. He tukivat Brexitia. Kaikki muut puolueet Pohjois-Irlannissa vastustivat Brexitia. Me olemme kuitenkin kahdenvälisissä yhteyksissä näihin puolueisiin ja ne ovat vahvoja yhteyksiä. Meillä on historiallisia syitä sille, miksi tämä DUP-puolue ei ollut tässä samassa linjassa. Henkilösuhteet ovat kuitenkin hyvin tärkeitä ja ministerimme käyvät Belfastissa aivan säännöllisesti. Seuraava kokous on ensi viikolla ohjelmassa. Siellä kaikki osapuolet, kaikki hallituspuolueet ovat sekä pohjoista että etelästä paikalla ja käyvät tätä säännöllistä näkemysten vaihtoa myös pitkän perjantain sopimuksesta. No sitten verokannasta, kun nyt tätä CCCTV-ehdotusta ajatellaan, niin mehän olemme OECDn kanssa tehneet läheistä yhteistyötä. Myös puheenjohtaja on tässä työssä ollut vahvasti mukana ja myös veroasiantuntijat. Verouudistuksissa olemme olleet tässä johtajan roolissa – minä ja Irlannin hallitus vuonna 2012 ja 2013 poistimme nämä määräykset, jotka liittyvät tähän Apple-tapaukseen äh, Irlannin lainsäädännöstä, mutta tältä perustelta, joka meillä nyt on, kuitenkin tämän tapauksen viemme eteenpäin muutoksen hakuun. Tällä on äh, laajoja vaikutuksia Euroopassa Slovakian kaudella. Toivomme, että asiaa viedään vahvasti eteenpäin ja katsomme myös, että konfliktien helpompi ratkaisu silloin, kun kyse on verotuksesta ja toimivaltuuksista on hyvin tärkeää ja periaatteessa olemme samaa mieltä, vaikkakin yksityiskohdista olemme vielä erimielisiä. Komission ja se Moskovisi on nyt antanut tämän veroehdotus veroehdotuksensa jakoon ja se on jaettu osiin. Ensinnäkin tehdään työtä tämän veropohjan määrittelemiseksi. Katsotaan, miten tämä nyt sujuu. Ensireaktiomme olisi se, että tässähän rajoitettaisiin Irlannin veropohjaa. Tässä poikkeukset ovat laajempia kuin mitä me Irlannissa tällä hetkellä myönnämme, mutta totta kai me työstämme näitä yhteistyössä ja ensimmäinen versio ei varmastikaan ole viimeisin versio. Kiitos tämän Lukan. Minä en puhua saksaa. Euroopan komissio syyttää laittomasta valtiotuesta Apple-tapauksessa – minä kysyin äh, Rova Westergaardilta, millä hän mittaa sitä, että Appleia on suosittu, että näissä eurooppalaisissa veropäätöksissä yllätyksekseni Rova Westergaard ilmoitti, että ei ole kysymys mistään konkreettisesta yrityksestä, jonka kanssa voisivat, ver, voisivat verrata tätä Appleia. Minä oletin, että nimi Samsung nousisi esiin tähän eikä voi sanoa Samsungista jotakin kuin Applesta, että sanoa mitään. Teidän näkemyksen mukaan Samsung on verotuksesti samanlaisen kohtelun kohteena kuin Apple, joten sanoisitteko, että Applein ja Samsungin tapauksessa ei ole mitään kilpailun vääristymää, jos sanotte kyllä, voin vetää tästä sitten se johto päätöksen, että Samsungin toveltus kohdettu samalla tavalla kuin Apple. Kyllä Apple on saanut myöskin tällaisia ennakkoveropäätöksiä samalla tavoin, joten Samsung on voinut siirtää voittoja tällaisen pääkoottorissa, jossa niitä ei sitten veroteta. Ja kysyisinkin, mitä varsinaisia verokantoja eh, joutuu Samsung ottamaan yhteisöverotuksen osalta vuosilta 2003 vuoteen 2012, jolloin te vastuussa. Varmaan vastaamaan tähän kenties aivan eh, tietojen pojat ovat mielessä, mutta kenties voisi toimittaa vastauksen minulle kirjallisena. Well, first of all... Ensinnäkin tämä heijastelee äh, Rovan Vestakoodin kantaa. Ei ole mitään vertailukohtaa, johon voitaisiin verrata sitä, miten Apple on kohdeltu verotuksellisesti. Kuten sanoitte, avain valtionavun osalta on se, että jotakin yritystä kohdellaan niin, että kohtelu on suosiollisempaa kuin toisella, toisen yrityksen kohtelu, joka toimii samalla sektorilla. Mielipiteet, joiden, joihin tämä perustuu, ovat vuodelta jaksolta 1991-2007. Ja kysymys on kuitenkin periaatteesta, jonka OECD kehitti vasta ens, tämän vuosituhannen 10, 10 vuoden aikana, ja joka lyötti lukkoon säännöissä vuosien 2010-2012 vuosina. Nyt kilpailuasioista vastaavan komission kanta on, että olisi ollut jonkin tyyppinen sääntö, joka olisi osa perustamissopimuksia, ja että nämä olisivat sellaisia, jotka palaavat aivan unionin perustamisen asti, mutta komissio on käyttänyt 10-12 vuotta OECDn osalta näiden sääntöjen kehittämisessä, joten tämä on sääntö, johon se perustuu. Mitä tulee sitten näihin muihin yhtiöihin, Irlannissa veroasiat ovat luottamuksellisia veromaksajan kannalta – meidän veroasioista vastaavat eh, virkamiehemme ovat riippumattomia, että minulla ei ole tietoa verotuksen osalta kenestäkään yksilöstä, koska verotusasiat ovat luottamuksellisia. Me, meidän viranomaisella on hyvä maine ja komissiosen Vestakauden on ilmoittanut, että kaikista asiakirjoista, joita on pyydetty, ei ole muita asioita, jotka olisivat kesken, eh, Apple, kun Apple, joka liittyy tällaiseen valtiotukeen, tietoja pyydettiin monista tapauksista, oli mahdollista täyttää yhteistyötä, kilpailuviranomaisen kanssa olemme antaneet kaikki tiedot, joita pyydettiin, kaikki asiakirjat. Tähän liittyy myös tietoa näiltä veroviranomaisilta, jotka annettiin kilpailuviranomaisille, vaikka minullakaan ei se ollut ministerinä, joka vastaa valtiovaroista, mahdollisuutta tutustua näihin. Ja niin kuin tiedätte, veron maksun välttäminen on kansainvälisesti asiasta, jossa lyödään lukkoon ja hyödyntää kahta aikeiden käyttöä, jossa on verotuksia koskevia verotuksia lakia, joista pyritään etsimään aukkoja, joita voidaan hyödyntää. Me emme suosittele sitä, Me pyrimme sulkemaan kaikki porsareijat ja katsomme, miten OECD toimii, mutta ne kansainvälinen toimii. Me verotamme Applea ja kaikkia muitakin kaikista voitosta, jota syntyy Irlannissa. Meillä on iPhone ja siellä takana sanotaan, että se on suunniteltu Kaliforniassa, valmistettu Kiinassa, joten taloudellinen toiminta ei ole tapahtunut Irlannissa. En us, minusta Apple ei ole maksanut riittävästi ö, veroja, mutta ei ole ver- Tämä ei koske Irlantia, vaan Yhdysvaltoja. Ja kun komissio on oikeassa sanoissaan, että Apple on maksanut pienen prosenttiosan veroa vaimalaisista voitoistaan, mutta nämä eivät ole syntyneet Irlannissa, mutta heillä oli kuitenkin verotuksen velvollisuus, joka olisi enemmän kuin mitä he maksavat, koska yhtiöverotus toimii Yhdysvalloissa niin, että se muut, tämä velvollisuusmaksavero muuttuu veroksi siinä vaiheessa, kun voitot palautetaan takaisin kotimaahan. Jos katsotaan verotuks, verovelvollisuutta ja veroja, jotka on tulossa maksettu, niin huomattavien ero, mutta minä en voi toimia maailmanlaajuisena verojen keräjänä, mitä komissio minun haluaisi nyt tekevän. Minä kerään veroja taloudellisesta toiminnasta ja voitoista kautta Irlannissa. Ja sen lisäksi minä voin vain käyttää Iranin lainsäädäntöä, jotta voidaan petoksellisesti estää petoksellinen toiminta Iranin lain puitteissa. Kiitos, Tenmarin Haakin. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia ministeri. Kysymykseni liittyy vuoden 2006 tilanteeseen liittyen maanviljelijöiden tilanteeseen. Ja minähän valitin tästä komissiolle viime kesäkuussa. Valitus liittyy tiettyihin rakenteisiin, erityisesti vesiviljelyn alalla. Ja tällä tavalla voidaan sitten saada lisää ALVtä manipuloimalla järjestelmään Tämä on huijaus ja tästä on haittaa tuottajille, jotka eivät ole tässä mukana ja se heikentää koko alan toimintakykyä. Mutta minun kysymykseni liittyy ehdotettuun muutosesitykseen lokakuussa. Ja te saisitte valtuudet olla soveltamatta tätä samaa summaa jollain tietyllä alalla. Siis mistä alasta tai aloista on kyse? Onko teillä mitään arviota edellisestä ALV-tilanteesta? Ja uskotteko, että tämä muutosehdotus hoitaisi tämän ALV-vaatimusten esittämisen ja näiden keinotekoisesti paisutettujen rehun hinta aiheuttamat ongelmat. Niin, rekisteröidyt viljat voivat hakea tätä normaalia kautta. Nythän meillä on tämä alennus, joka so- koskee pienviljelijöitä, jotta ei tarvitse lähteä mukaan tämän byrokratian Tämä on ollut osa verojärjestelmää vuosia ja se on toiminut tehokkaasti. Sitä voidaan mukauttaa ylös tai alaspäin vuosittain. Minä en sitä päätä, vaan itsenäiset tahot. Eli minä sitten toimin suositusten mukaan ja kuten edeltäjäni tekivät, niin panen täytäntöön sitten tämän uuden alennustason. Aikaisemmin tänä vuonna kuulin että ALVn välttelysuunnitelmia oli kehitteillä ja varmaan käytössäkin erityisesti siipikarjan alalla. Eli tämä asia, johon viittaatte, liittyy siihen, että vältetään veronkiertoa siipikarjateollisuudessa. Siellä suuret siipikarjayritykset ovat olleet mukana näissä järjestelyissä, jotka vastaavat juuri sitä, mitä totesitte. Ja se antoi kilpailuedun niille, jotka käyttävät tätä järjestelmää. Ja tästä maksoivat sitten ne, jotka eivät olleet mukana tässä veron välttelysuunnitelmassa. Tästä uudesta laista nyt keskustellaan parlamentissa parhaillaan ja toivottavasti saan sitten parlamentin enemmistön tuen, jotta voin panna täytäntöön tämän säädöksen. Kiitos, että Kiitos puheenjohtaja. Nyt ei varmaankaan makrotaloudelliseen keskusteluun tänään, tämän iltapäivän aikana päästä. Vaikkakin puhuitte siitä, miten suuri yleisö tukee finanssipoliittisia sääntöjä. Minä itse tulen samasta maasta kuin tekin. Viittasitte lukuisiin kysymyksiin, jotka liittyvät veronkiertoon. Se on tärkeä aihe parlamentissa ja Panama-papereita totta kai tutkitaan. Kaikissa kokouksissa, joissa minä olen ollut paikalla, Irlanti on tullut mainituksi, eikä hyvässä valossa, ikävä kyllä. Usein tämä on varsin noloa. Jos nyt jätetään Apple veropäätös tästä pois, niin puhuttaisiin sellaisesta seikasta, josta olette puhunut, eli olette ryhtynyt toimiin ja ilmoititte että jo vuonna 2014 poistettaisiin tämä tuplajärjestely Irlannissa. Eli kun yritykset tulevat Irlantiin, niin ne ovat siellä sitten verovelvollisia. Jotkut yritykset ovat käyttäneet tätä mahdollisuutta ja ulottavat sen aina vuoteen 2020 saakka. Missä määrin Google aikoo sitten siirtää toimintansa ja kuinka paljon yritykset sitten tällä välillä ennen kuin päästään vuoteen 2020 näitä voittoja siirtävät syrjään verotteen ulottumattomiin. No sitten verosopimukset kolmansien maiden kanssa, jotka ohittavat ikään kuin kansallisen lainsäädännön. Onko edelleenkin kyse siitä, että sijaintipaikka määrittelee verokohtelun? Tämä mahdollistaisi sen, että, että tämä olemassa oleva järjestely olisi voimassa Panaman, Hongkongin, Maltan, Ar- Arabiemirikuntien, Belgian, Hollannin osalta. Pahoittelen, että ylitän nyt aikani puheenjohtaja. Voitteko nyt sitoutua siihen, että tämä ajanjakso on lyhyempi, joka tarjotaan yrityksille hyötyä tästä järjestelystä ja neuvotteletteko uudelleen näistä sopimuksista, jotka mahdollistavat eh, järjestelyn jatkon vuoden 2020 jälkeenkin? Viitan siihen, mitä jo sanoin. Heti virkaan astumisen jälkeen varsin nopeasti puutuimme hyvin ilmeisiin veronkiertojärjestelyihin – jotka olivat mahdollisia sen takia, miten Irlannin laki oli säädetty. Meillä on hyviä esimerkkejä, jotka jo mainitsin aiemminkin. Eli taitavat verojuristit pystyivät hajauttamaan toimintaan kahdelle eh, lainkäyttöalueelle. Ja yritykset sitten välttivät tällä tavalla veroja. No sitten Irlannin laissa oli erillinen kysymys, eh, johon viitataan usein tällä Double Irish-nimityksellä. Tämä johti sellaiseen tilanteeseen, että yritykset, ei niinkään yksittäiset henkilöt, olivat ikään kuin valtiottomia verotusmielessä. Olemme nyt poistaneet tämän mahdollisuuden lain säädännöstä tai järjestelmästä. Tarjosimme tässä siirtymä kautta, mutta sehän on aivan normaalia. Verolaissa tarvitaan oikeus varmuutta. Ei ole mitään oikeudenkäyttöaluetta, jossa noin vain käden käänteessä yön yli lainsäädäntöä muutettaisiin. Tässä tarvitaan ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta. Me tiesimme, että Irlannin lain mukaan tällaisia järjestelyjä ei voida enää käyttää tietyn määräajan jälkeen. Olemassa olevan lainsäädännön puitteissa niille tarjottiin siirtymäaikaa todennäköisesti Jotkut käyttävät hyödykseen maksimaalisesti siirtymäajan ja toiset taas muuttavat järjestelmää tässä ajan mittaan, siirtyvät uuteen järjestelyyn jo ennen määräajan umpeutumista. No sitten kommenttine Irlannista ja siitä, että se kärsii mainen heikkenemisestä. Totta kai me olemme kaikki kokeneet kolhuja tämän Apple-tapauksen takia mutta kyllä kolhuja on tullut myös epäoikeudenmukaisesti. Vääristelemättä tilannetta millään tavalla, niin varmasti Euroopan parlamenttikin voisi auttaa meitä tässä. Ministeri, voitteko vastata vielä tähän veroastekysymykseen? Speakers, e Devin. Sitten EFDDstä Coburn. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun nyt katsotaan tämä taloustilanne Britannian ja Irlannin välillä, niin kummankin etu on, että toinen on vauras. Eli mitä etuja irlantilaisilla on siitä, että siellä on kilpailukykyinen yritysverotaso? Irlantihan käytti vetoa tähän yhteiseen yhdistettyyn yhtiöveropohjaan. Ja kriisin jälkeen tiedämme, että EKP uhkaa sillä, että niitä täytyy maksaa muiden verkoja. Ja jos tämä yhteinen veropohja tulee käyttöön, niin miten voidaan varmistaa, että Irlanti ei kerää veroa vain lähettääkseen sen muihin maihin? Uh, first of all, uh, Mr. Carty. Niin ensinnäkin verosopimukset ovat kansallisen lain yläpuolella. Tämä on kansainvälisen oikeuden perusperiaate. Eli meidän täytyy noudattaa kansainvälistä oikeutta. Ja sitten Meillä on pieni kauppaa käyvä valtio. Me kilpailemme laadulla, hinnoilla, arvolla ja veroilla. Näin kauppaa käydään tässä kilpailevassa maailmassa. Meillä on ollut 12,5 prosentin yritysvero jo pitkään. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on ollut korkeampi taso, mutta siellä on luvattu alentaa sitä 20 prosenttiin ja sitten 18 ja alle 15 nyt Brexitin jälkeen, mutta nyt on sanottu, että hän ei pidä välttämättä kiinni tästä viimeisestä sitoumuksesta. Eli verojärjestelmien välillä on kilpailua kaikkialla Euroopassa. Se on osa Eurooppa-oikeutta ja tämä vahvistettiin komissiossakin hiljattain. ei verokilpailu EU-ssa. on asia, jossa voidaan vapaasti kilpailla verotasolla ja näin me teemme. Olen pannut merkille, että Brexit-keskustelussa on sanottu, että Britannia ehkä alentaa verojaan, mutta me olemme menestyneet, olemme saaneet ulkomaalaisia investointeja houkuteltua Irlantiin – mutta alhainen yhtiöverotaso on vain yksi tekijä. Se ei välttämättä ole ratkaiseva. Investoinnit siirtyvät maihin, joissa on paljon taitoa tietyillä aloilla. Ja siellä on vaikka hyviä kirjanpitäjiä tai IT-alan asiantuntijoita tai ohjelmoijia. Ja se on tärkeämpää kuin mikään muu. Ja tulevaisuudessa olemme osa EUta ja euroaluetta. Ja tämä on etumme sitten yhdistyneeseen kuningaskuntaan nähden. Ja myöskin englannin kieli on etu, koska ainoastaan Irlannissa ja Maltalla nyt sitten englanti on virallinen kieli EU:ssa. Nyt kun yhdistynyt kuningaskunta käynnistää artiklan 50. Eli kuten sanoin, Brexittiin liittyy kielteisiä asioita Iranin kannalta, mutta se ei liity näihin verotasoihin, vaan nämä häiriöt, jotka liittyvät perinteisiin kaupankäyntimalleihin, erityisesti elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden osalta. Ja jos meidän täytyy mennä tilanteeseen, jossa neuvottelut eivät onnistu ja täytyy noudattaa VTOn sääntöjä, niin sitten siihen liittyvät sitten omat säännöt ja periaatteet. Ja se olisi kova isku kaupakaudillemme Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, mutta se ei liity tähän yritysverotasoon. Se nyt ei ole mikään suuri kysymys. Mr. Kiitos sitten monu. Merci, monsieur le président. Monsieur... Kiitos puheenjohtaja, herra ministeri. Irlanti on hyötynyt Euroopan rahoitustuesta 2010 ja 2013 vuosina 60 miljardia rahoitusapuna ja myös rakennerahastotukea. Nyt kasvu on käynnistynyt monen prosentin luvuilla ja olette päässyt, päässeet tästä liiallisen alijäämän menettelystä. Teidän talousmallinne on myös houkutellut monia monikansallisia yrityksiä matalalla yritysverolla ja eh, verokeinottelulla. Apple on eh, yli 200 miljardia siirtänyt verokeitaisiin ja tästä sitten kumppanimaat EU-ssa kärsivät erityisesti sen takia, että sinne kohdistuu maahanmuuttovirta ja aiemmin eh, näitä maita autettiin ennen kuin teitä ryhdyttiin auttamaan. Te ette ole 13,5 miljardia Appleltä veloittaneet veroina. Ja nyt, nyt sitten sakomaksua pitää maksaa. Kun ajatellaan monikansallisia yrityksiä, niin niiden tulisi maksaa veronsa kaikkiin maihin, joihin veroja pitäisi maksaa. Aikooko teidän maanne olla yhteistyöhaluisempi niin, että Applen tapaus sakot maksetaan ja toteutetaan vero-oikeudenmukaisuutta? Jos vastaus on kyllä, niin millä tavalla ja millä aikataululla? Kiitos. Well, thank you very much for your question. Kiitos tästä kysymyksestä. Ensin arvostamme kovasti IMFn ja Euroopan kollegoittemme antamaa tukea silloin, kun olimme lavassa. Me olimme konkurssin partaalla. Kannoimme vastuumme ja hallitus silloin kantoi vastuunsa, jotta Irlanti saatiin tästä jamasta ylös. Ja olemme todellakin kiitollisia kumppaneillemme EU-ssa ja myös IMF:ssä, jotka antoivat meille rahat, jotta pääsimme eteenpäin. Muutos ei tapahdu tietenkään kädenkäänteessä, vaan vaiheittain. Vältimme katastrofin. Saimme tämän tuen, koska emme saaneet enää rahoitusta markkinoilta. Markkinoille pääsy oli mahdoton. Ja todella arvostamme sitä, että eurooppalaiset kollegat antoivat meille rahaa totta kai toimimme myös oman etumme nimissä. Jos, tai he toimivat oman etunsa nimissä, koska jos eivät olisi lainanneet meille rahaa, niin tämän meidän ja Portugalin, Espanjan ja Kreikan äh, vaikea tilanne olisi kaatanut euroalueen. Eli kyllä tämä vaara oli molemminpuolinen. Toiseksi maksamme kaikki takaisin 22 miljardia äh, IMFltä ja sitten Joka tapauksessa IMFllä oli tämä valvova rooli ja me maksoimme takaisin 18 miljardia ja tämä sitten rahoitettiin markkinaehtoisesti. Maksoimme kaikki takaisin IMFlle ja myös EUn kumppaneille lainaehtojen mukaisesti ja tällä hetkellä maksamme lainan korkoja. Kukaan ei siis jää tyhjätaskuksi Irlannin takia. Irlannille ei langetettu Apple-tapauksessa sakkomaksua. Meitä ei sakotettu. Ketään ei sakotettu. Eli mitään äh, laittomuuksia ei todettu Irlannin tehneen. Kävi niin, että oli päätös, jonka mukaan äh, Apple ei maksanut Irlantiin asianmukaisesti veroja. Ja näin ollen verot on kannettava. Tämä oli, oli se äh, päätelmä. Eli ei tästä, tässä mitään rikosta havaittu tai sakkoa ei langetettu. Minä luettelin jo ne syyt, minkä takia olemme eri mieltä. Me olemme OECDn kannalla. Jos Apple on jollekin velkaa, niin se on velkaa yhdist, Yhdysvalloille ää, veronmaksussaan. Kyse on kuudesta tuhannesta työntekijästä Kookin kaupungissa, jotka maksavat veronsa. Kyse on tuotoista, joita Apple synnytti muualla maailmassa, jossa se ei maksanut veroja. Eli me olemme OECDn periaatteiden takana. Verovelvollisuus on siinä, sillä oikeudenkäyttöalueella, jossa voitot synnytetään. Verovelvollinen ei ole oikeudenkäyttöalueella, jossa voittoa ei synny ei ole meidän vikamme, että tässä on eh, yhteen sopimattomuutta toisaalta kansainvälisten verotuskäytäntöjen ja toisaalta nokkelien verojuristien välillä, jotka, käyttävät, jotka veloittavat eh, korkeita maksuja ja löytävät porsareikiä. Eli me jatkamme tällä tiellä, puolustamme kantaamme. Se järjestely, jonka Apple on tehnyt eh, Irlannissa, niin heti kun tulimme hallitukseen, heti kun astuimme hallitukseen, niin tämän käytännön lopetimme. Mutta ei ole mitään epäilystä siitä, etteikö yritysten pitäisi maksaa enemmän veroja niillä alueilla, joissa ne voittoa tuottavat. Tämä ei onnistu, jos me emme tee, emme tee kansainvälistä yhteistyötä ja muuta kansainvälisiä sääntöjä, ei niinkään kansallista lainsäädäntöä, niin että tällainen tilanne voidaan välttää. Tässä vaiheessa me nyt olemme uskomme, että tässä myös onnistutaan. Olemme viimeisen neljän vuoden aikana saaneet paljon edistystä aikaan OECDn ohjeistamana. Uh, Kiitos. Me emme varmaan loppuen nyt lisää kysymyksiä Brian Hayes. Puheenjohtaja, tervetuloa ministeri Ekon valiokuntaan. Tunnen tapauksen että on todellakin on, arvostetaan, miten Irlanti on menestynyt. Aiemmat kommenttina, kun puhuitte siitä, miten että Brexit-asiassa katsotte, että parasta mitä on, on, on se, että yhdistynyt kunskunta pysyy mahdollisimman lähellä EUta. Ajan omaa vaalipiiriäni, niin työpaikat, osuus Irlannin äh, PKTstä 300 työpaikasta Lapin ulkopuolella. Mitä mahdollisuuksia näette Irlannille siinä tilanteessa, kun Iso-Britannia lähti Euroopan unionista? Ja olisitko yhtä mieltä siitä, ajatellen kommentteja, joita äskettäin on esittänyt Saksan varavaltioministeri, että, että jos eh, Iso-Britannialle jää oikeudet säilyttää rahoitusmarkkinoilla nykyiset oikeudet, niin silloin se pitäisi allekirjoittaa kaikki ne määräykset, jotka ovat syntyneet tällä alueella. Sorry, we have to group. Katalin Sorin, Ivan. Katalin Sorin. Foarte, foarte pe scurt. Um, pentru că s-a răspuns la foarte multe dintre întrebări până acum. Puheenjohtaja, olemme kuulleet paljon kysymyksiä. On ikävää, että on puhujalistan loppupäässä. Haluaisin tietää, Onko nyt, toimiko tulkaus? Kyllä, kyllä. Tulkaus toimii. It, it doesn't matter, Pervans, because I'll be... No ei sillä väliä, Pervans, koska puhuu aivan lyhyesti. Aivan uteliaisuudesta haluaisin tietää, mitkä ovat kolme tärkeintä tointa, askelta, jotka toteuttaisitte, jotta voidaan välttää se, että voitot viedään toiseen jäsenvaltioon, niin että kaikki tällaiset verooptimoinnin välineet vietäisiin pois. Nythän puhutaan verooptimoinnista, nimenomaan verosuunnittelusta. Eli kaikki nämä siirrot voitaisiin välttää. Mihin toimiin haluaisitte ryhtyä, jotta äh, veronkiertoa vastaan voitaisiin paremmin taistella? meillä on 265 miljardia joka vuosi, joka, äh, joka katoaa Puhutaan pimeästä taloudesta, harmaasta taloudesta, joka on aivan valtavaa tällä hetkellä. Minun kysymykseni on aivan yksinkertainen. Mitkä olisivat kolme ensimmäistä tointa, joihin tulisi ryhtyä, jotta nämä siirrot voidaan välttää? Thank you, Ivana Maletic. Ivan, Ivana Maletic. Uh, welcome. Kiitos. Tervetuloa ministeri. On mukavaa, että olette täällä. On mukavaa kuulla teidän kokemuksistanne. Siksi uskon, että te olette tehneet todella hyvää työtä Irlannissa, me Kroatiassa näemme Irlannin hyvänä esimerkkinä uudistuksissa ja siinä, miten tehdään hyvä poliisi, politiikka miksi, jonka kautta vahvistetaan taloutta. Haluaisin kysyä jostakin, jota tekin korostitte, nimittäin sanoitte, että teidän täytyy lisätä pääomainvestointeja korostitte ne kaikkea sosiaalista ja taloudellista infrastruktuuria. Näin myöskin OECDn kertomuksen, jossa erityisesti puhuttiin liikenteestä, vesihuollosta, asumisesta ja sen sellaisesta. Joten minua kiinnostaisi se, miten te näette uuden eurooppalaisen rahaston, joka koskee rakenteellisia investointeja. Onko siitä apua, onko se välillä voidaan vahvistaa pääomainvestointeja, tukea uudistuksia ja muutoksia Irlannissa. Teidän tulee myöskin soveltaa monia rakenteellisia muutoksia ajatellen sellaisia luottoja, joita ei ole hoidettu. Miten te puuttuisitte tähän tilanteeseen? Peter Simon. Peter Simon. Ja herra ministeri. Herra ministeri, te äsken selitte meille, että Irlannissa verolainsäädäntö, mitä tulee double Irishiin, on muuttunut tietyssä kohdassa. On, oli ilo kuulla tästä. Te viittasitte siihen, että monet asiat liittyvät kansainväliseen lainsäädäntöön, jotka johtavat sinne, että on tämä ikävä tilanne, että teillä maksetaan veroja Irlannissa, mutta kaikkialla muualla verot jotenkin menevät hukkaan. Tästä eurooppalaiset eivät iloitse. No he kysyvät sitten, miksi tämä sitten tapahtuu vain yksittäisissä maissa Euroopan unionissa, esimerkiksi juuri Irlannissa, maassa, niin kuin äsken kollega juuri sanoi, itse on hyötynyt miljardien suuruisesta apupaketista. Ihmiset, joita minä tapaan, kun palaan vaalipiiriin, niin he ovat kun, kun tuli kriisi ja Irlanti sai tukipaketin, sanoneet, että nyt täytyy tapahtua muutoksia, koska oli tunne siitä, että on maa, joka elää muiden kustannuksella. Nyt kun Applein tapaus on noussut esille, ei enää ymmärretä mitenkään sitä, että miten maa, joka on hyötynyt muiden solidaarisuudesta, on mahdollistanut järjestelmän, joka kaikkien muiden kustannuksella, jotka ovat aiemmin tukeneet tilanteja, toimii voi olla niin, että se on laillista, mutta minun maan ihmisten kannalta katsottuna se on täysin perusteetonta. Mitä te sanoisitte näille ihmisille? Thank you. Fulvio Martuscello. Kiitos sitten Martuscello. Vorrei fare alcune domande per avere Haluaisin esittää pari kysymystä ja pari selvennystä. Kun katsotaan nyt, mitä on tapahtunut, niin se johtaa myöhemmin ongelmiin ja kiistoihin yritysten osalta, jotka toimivat Irlannissa ja muualla Euroopassa. Haluaisin tietää, miten Irlannin tulot, tai miten Irlanti sitten noudattaa näitä uusia maiden välisiä sopimuksia. Onko sillä jäykkä asenne näissä kysymyksissä? Ja uskotteko, että tulevaisuudessa muutetaan verotusjärjestelmää tai jos ajatellaan vaikka amerikkalaisia yrityksiä, jotka ovat Irlannissa hyötyneet tästä Double Irish-toiminnasta. Kiitos lopuksi Nessa Childers. Yes, um, good afternoon. Niin, hyvää iltapäivää ministeri. Miten olettaisitte, että EU-kumppanit ottaisivat teidät vakavasti, kun esittelitte historiallista kontekstia, ja sopeuttumista. Jos edelleenkin tässä yhtiöveroasiassa olette tällä kannalla, kun pankkisektoria on pääomitettu, jotta pankkivelan ja valtionvelan välinen yhteys saadaan katkaistuksi, niin tämähän ei millään tavalla näy verokannassa. Ja kun otetaan huomioon nämä transaktiot, niin kenties juuri näin heidän tulisi toimia. Kiitos. Minister, please. ministeri, olkaa hyvä. Very much, uh, all... Kiitoksia kaikista kysymyksistä. Ryan Hayes kysyi rahoituspalveluista Iranissa. Se on tärkeää. Se ei koske pelkästään Dublinia. 38 000 työpaikkaa, eli se on tärkeä ala meille. Brexitissä on myöskin tiettyjä etuja, kun Lontoon City ei enää ole euroalueella, niin sitten sieltä yritykset hakevat vaihtoehtoisia paikkoja. Vaihtoehdothan ovat eurooppalaiset kaupungit Dublin mukaan lukien. Hyvin paljon kyselyitä tulee Dubliniin nyt. Yli sadasta merkittävästä yrityksestä Lontoon Citystä. Ne keräävät nyt tietoja siitä, mikä järjestelmästä on, jossa siirtyvät Dubliniin. Mutta ne katsovat myöskin Luxemburgia, Amsterdamia, Pariisia ja Frankfurtia. Ne ovat nyt kilpailijoitamme tässä. Sitten on yhdysvaltalaisia kaupunkeja, jotka ennen Brexitia olisivat asettautuneet yhdistyneessä kuningaskuntaan. Nyt he, nyt katsovat Iranin suuntaan. Eli tiettyjä etujakin tässä on, mutta nyt kun emme tiedä, mikä tästä sopimuksesta tulee, niin nämä ovat lähinnä hätäsuunnitelmia yrityksissä, eivätkä mitään varsinaisia päätöksiä. Sitten kysytty näistä kolmesta vaiheesta, jotta voidaan välttää veronvilppi ja veronkierto. No ensinnäkin täytyy panna täytäntöön se, mistä on sovittu. Sen pitäisi nyt olla sääntö Euroopassa, eli pannaan täytäntöön se, mistä on sovittu, koska yleensä sovitaan enemmän kuin mitä pannaan täytäntöön. Ja jos se, mistä on OECDssä sovittu, jos se pannaan täytäntöön kansainvälisesti, niin se olisi tärkeää nyt, kun ajatellaan veron kiertoa. Ja jos kunkin maan lait heijastaisivat OECDn periaatteita, eli että vero maksetaan siellä, missä taloustoimintaa tapahtuu, eikä siellä, missä on suotuisimmat olosuhteet, niin siitäkin olisi apua. Ja kolmanneksi, jos tieto kulkisi vapaasti Edistystä on tapahtunut OECDn tasolla tietojen vaihdossa eri alueiden ja eri viranomaisten välillä. Mutta korostaisin, että Euroopassa ja OECDn tasolla me olemme aina tehneet sitoumuksia, joita ei sitten noudateta. Ja jos pidettäisiin kiinni siitä, mistä on sovittu, niin voitaisiin pitkälti välttää ongelmia. Sitten kysyitte näistä pääomainvestoinneista ja Junckerin suunnitelmasta. Mielestäni Junckerin suunnitelma on ollut ihan hyvä Manner-Euroopassa, mutta meidän on vaikea käyttää sitä Iranissa, koska meillä nyt on nämä uudet säännöt, jotka heikentävät mahdollisuuksiamme käyttää tiettyjen rajojen yli varoja. Mutta edistystä on tapahtunut PPP-yritysten osalta ja sitten olemme hiukan muuttaneet suun sääntöjä liittyen pääoman investointeihin. Siitäkin on ollut apua. Ja nyt kun siirrytään kohti tasapainoista budjettia, niin sitten on enemmän liikkumavaraa ja resursseja voidaan käyttää enemmän alojen jälleen uudelleenjärjestelyihin. Eli me tuemme Junckerin suunnitelmaa ja siitä on varmasti hyötyä myöskin tulevaisuudessa. Sitten Ferber kysyi, miksi. No ei tämä koske ainoastaan Irlantia. Jos katsotte nyt, mitä kansainväliset verojuristit tekevät Euroopan maissa, niin Euroopassa on monia muita, en nyt niitä nimeä, mutta kaikki varmaan tietävät, mistä maista on kyse. Eli tällaisia järjestelyitä siellä tehdään. Irlanti on esillä siksi, että me olemme erityisen hyvin saaneet houkuteltua ulkomaalaisia sijoituksia edeltä mainitsemista syistä. Yhdysvaltalaisten on helppo tulla sinne englanninkielinen maa euroalueella. Monet perustavat Euroopan Iranin päämajan sinne. Mutta siellä on todellista taloudellista toimintaa. Irlannissa Applella on 6000 työntekijää ja he maksavat veronsa sinne. Ongelmat liittyvät näihin muihin tuloihin, joita ei tuoteta Irlannissa. Ja sitten Martti Cello otti samanlaisen kysymyksen esille. Eli jos kaikki tekisimme kansainvälisesti parhaamme, niin nämä ongelmat ja veronkierto-ongelmat voitaisiin välttää. Sitten Childersin kysymys yhteisestä yhtiöveropohjasta. No, vastasin jo siihen ja olen sitoutunut tekemään tässä yhteistyötä kollegion ja komission jäsenen Moskovicin kanssa. Ja meidän täytyy korostaa hybriditilannetta, kuten hän on kuvailut, ja sitten päätösasema, joka kuvaa näiden verojärjestelmien eroja. Ja me käymme nämä läpi, eli en nyt ole jumittanut näitä asioita. Me emme estä näiden asioiden etenemistä kansainvälisesti. Me teemme yhteistyötä kollegoiden kanssa, jotta löytäisimme parhaat ratkaisut. Thank you very much. Kiitoksia, ministeri. Tämä on ollut mielenkiintoista vuoropuhelua. Tässä tuli esille tärkeitä kysymyksiä. On puhuttu paljon verotuksesta, olemme katsoneet myöskin myönteisiä asioita, jotka liittyvät näihin sitoumuksiin. Eli teette läheistä yhteistyötä kumppanien kanssa, jotta voimme vahvistaa EUn puitteistoa. Ja sitten tärkein tuki yhteiselle yhtiöveropohjalle täytyy löytää. Ja sitten vielä tärkeät asiat, jotka otitte esille, muun muassa Brexit ja taloushallintokysymykset. Eli kiitoksia. Jatkamme tätä vuoropuhelua tietysti teidän ja hallituksenne kanssa ja muidenkin Ekofinin jäsenten kanssa. Päätämme tämän osion kokouksesta ja Degindes voi tulla käymään sitten vuoropuhelua rakennerahastojen käytön keskeyttämisestä. Kiitos.